Uh, Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen, koska myöhemmin komission jäsen Kaniette on sitten paikalla. Ensimmäisenä esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, niin voimme hyväksyä esityslistan muutoksitta. Puheenjohtajan ilmoitukset Ilmoitus liittyy ainoastaan tulkkaukseen tänään, eli tulkkaus on saatavana 16 kielellä. Ja kuten tavallista, imaging sivustolta löytyvät nämä asiakirjat sähköisesti ja tämä kokous menee myöskin verkkoon. Sitten kohta kolme. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset – Ja valmistelija Bushoi saa puheenvuoron. Ja käsittelemme tätä lausuntoluonnosta. Olkaa hyvä. Kiitokset. Niin, me olemme joka päivä uusien automaattisten laitteiden edessä aina kahvikoneesta autojärjestelmään, joka sitten auttaa ajamisessa ja sitten meillä on myös älykkäitä talovaihtoehtoja ja myös sitten teknologian saatavuus ja hinnat hintojen lasku on jo tuonut monia etuja, parantanut elinien odotetta ja elämänlaatua ja niin poispäin. Ikääntyminen on eurooppalaisyhteiskuntien tämän vuosituhannen haaste ja 2025 vuoteen mennessä 65-vuotiaita Euroopassa on yli 20 prosenttia ja 80-vuotiaita on entistä enemmän. Robotiikkaa on nyt tänään keskusteltavanamme ja näin sitten mietitään miten robotiikkaa voitaisiin käyttää ikääntyvien ja vanhusten hoidossa niin, että ne myös sitten taloudellisesti voisivat olla toimivia. Minä olen tässä tehnyt työtä toisen esittelijän kanssa ja olen myös sitten kiinnittänyt huomiota teknologiaan terveyspalveluissa ja olemme kiinnittäneet huomiota eroon hoivarobottien ja lääketieteellisten robottien välillä ja kliinisten testien, ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden ja etiikan välillä esimerkiksi. Myös puhun roboteista, jotka ovat kyberfyysisiä järjestelmiä ja tämä liittyy tietysti myös TOA-tutkimukseen. Tästä on tullut monia suuria odotuksia ja suurta potentiaalia näillä roboteilla on. Ja uuden teknologian vaikutuksia ei tietenkään koskaan voi täysin ennustaa ja ne voidaan ottaa käyttöön, jos yhteiskunta voi oppia uusia keinoja teknologian käyttöön. Ja jos me haluamme sitten käyttää kuntoutuksessa ja hoidossa näitä uusia vaihtoehtoja, niin tähän tarvitaan lääketieteellisten päätösten järkevä tekeminen ja voidaan myös sitten korjata hoito- ja kuntoutus tutkimusprosesseissa lääkinnällisen henkilökunnan puutetta. Robotit eh, halventuvat ja niitä voidaan sitten käyttää entistä enemmän kirurgisissa toimissa aina lääketieteen eri alueilla. Telelääketiede ja kirurgia ovat sellaisia, joilla robotteja on voitu käyttää simuloimaan ja kouluttamaan lääkinnällistä henkilökuntaa ja ne myös voivat sitten parantaa lääkinnällistä hoitoa. Ja tämä, tässä ollaan vasta alkumetreillä, koska robotit voivat ehdottaa hoitoa, mahdollisuuksia, tehdä sairaus, sairaankuvia, diagnooseja, ja ne voivat käyttää myös holograafisia ja nanograafisia erilaisia menettelyjä teknologia nopeasti etenee ja terveydenhuoltoalaa vähän hitaasti tätä seuraa. Täytyy siis arvioida teknologiaa tarkoin ja myös miettiä moraalisia ja eettisiä puolia uuden teknologian kehityksen alkumetreiltä aikaa, lähtien. Jotta ihmiset voisivat luottaa näihin laitteisiin, niin täytyy muistaa, että nämä laitteiden täytyy olla turvallisia ja sitten lääkärin ja potilaan hoitosuhde kuitenkin pysyy edelleenkin voimassa. Yhteiskuntien robottien hyväksyntä riippuu siitä, voivatko nämä kyberfyysiset järjestelmät toimia interaktiivisesti, jotka takaavat turvallisen turvallisuuden, herättävät luottavuutta. Tämä on ennakkoehto robotiikan käytöstä terveys, terveydenhoitoalalla. Lääketieteellisiä robotteja täytyy arvioida tarkoin myös eettisesti ja meidän täytyy kiinnittää huomiota moniin vaaroihin ja riskeihin, erityisesti kun on kyse haavoittuvassa asemassa olevista potilaista ja näiden tunnesiteestä robottiin ja näin lääkärin ja potilaan välistä hoitosuhdetta ei saa murtaa. Minä nyt näin esittelin teille tätä yleisesti ja odottelen teidän kommenttejanne. Meidän täytyy todellakin saada kehitystä aikaan ja miettiä, mikä on relevanttia tekoälyn käytössä lääkinnällisissä ja lääketieteellisissä yhteyksissä. Odottelen nyt tätä ja 4. Loka, lokakuun varjoesittelijöiden kokousta keskustellaksemme kompromisseista ja tarkistukset saadaan ensi viikon lopulla kaikille kielille käännettyä. Kiitokset. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Gentile. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Kun nyt mietimme sitä, että meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla etenemme tutkimuksessa tämän uuden teknologian alalla, erityisesti terveydenhoitoalalla. Meillä on jo kokemuksia, erittäin myönteisiä kokemuksia tältä alalta. Jos ajatellaan vaikka poikkeuksellisia tuloksia, joita on jo saatu esimerkiksi kirurgisista toimenpiteistä, kun ajatellaan vaikka eturahossyöpää. Mutta meidän täytyy edelleen pohtia näitä kysymyksiä. mutta juuri sillä tavalla näissä puitteissa, jotka kollega juuri määritteli. Ja meidän täytyy suojella potilaan ja vastuuhenkilön välistä suhdetta. Siis tämä henkilö ei ole vastuussa sinänsä tämän sairauden hoidosta, mutta muuten tämän potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta. Me tietysti haluamme olla mukana tässä keskustelussa. Ja sitten tässä on yksi asia, joka on tärkeä. Uusi teknologia ja tekoäly voivat parantaa tiettyjä hoitomuotoja ja ne voivat vaikuttaa siihen, että elämänlaatua voidaan kohentaa, kun saadaan yhä parempia tuloksia juuri kirurgian ja terveydenhoidon alalla. Sitten robottien käyttö. Meillä on nyt näitä uusia mahdollisuuksia, kun ajatellaan ikäihmisiä, ihmisiä, jotka eivät tule yksin toimeen. Eli meidän pitäisi korostaa nyt ettei suljeta pois tältä alalta myöskään näitä suhteita, jotka liittyvät näihin henkilöiden välisiin, ihmisten välisiin suhteisiin. Ja sitten lopuksi vielä, Italiassahan meillä on jo kokemusta siitä, millään, miten robotteja voidaan käyttää tiettyjen sairauksien hoidossa, esimerkiksi lasten lääketieteessä – robotteja voidaan käyttää esimerkiksi lasten seuralaisina, autististen lasten seuralaisina. Eli tämä on uusi alue, joka meidän täytyy nyt asettaa oikeisiin puitteisiin. Meidän täytyy tukea tutkimusta ja uutta teknologiaa, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa toimijoita, jotka tietysti erikoistuvat ja saavat koulutusta nyt kun siirrymme uuteen vaiheeseen ja kun ajattelemme koulutuksen laatua, erityisesti korkeakoulutuksen laatua. Kiitoksia sitten Selimovic. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin aivan aluksi kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on erittäin hyvä pohja työllemme, enkä halua tässä nyt mitenkään pidetä tätä keskustelua. Meillä on pari asiaa vain liberaalien näkökulmasta. Niin kuin tutkimuksessa äh, aivan oikeutuisesti kerrottiin Euroopan parlamentin äh, tutkimusyksikön kautta, kyberfyysiset järjestelmät ovat kasvavat markkina terveydenhuollossa, kasvana markkina, joka jatkuvasti tuo mukanaan uusia innovaatioita, joka todella syvästi muuttaa yhteiskuntaamme siitä, mitä mieltä me olemme terveydenhuoltopalveluista, kotipalveluista, lääketieteen, lääketieteestä ammattina, mutta myöskin kun ajatellaan liikennettä, maataloutta ja infrastruktuuria, kun ajatellaan kaikkia kasvavia markkinoita, niin liberaali lähestymistapa on yksi, johon liittyy optimismi, mutta myöskin varovaisuus. Meidän ihmisinä pitäisi ajatella teknologiasta mitä mitä saksalainen filosofi sanoi, että tämä on vastuun, tärkeintä on vastuu, joten meidän täytyy varmistaa se, että kyberfyysiset järjestelmät eivät aiheuta vahinkoa yhteiskunnallemme. Ja tässä on paljon tutkimuskenttää. Yksi keskeinen kysymys tulee tietenkin olemaan, että miten voidaan varmistaa, että eri hoivarobotit, miten niitä kehitetään ja miten ne toimivat niiden periaatteiden mukaan, jotka ovat tärkeitä meille, jotka ovat ihmisoikeuksiin kirjattuja. Riippumattomuusoikeus, tietosuojaoikeus, oikeus henkilön koskemattomuuteen ja niin poispäin. Nämä ovat hankalia mielenkiintoisia kysymyksiä meille ratkaistavaksi mutta varovaisuuden ei kuitenkaan pitäisi varjostaa niitä hyötyjä, mitä kyberfyysiset järjestelmät tuovat meille. Esimerkiksi maatalous, siinä kyberfyysillä järjestelmällä on merkittävä myönteinen vaikutus, koska koneet ovat pienempiä, myöskin lannoitteita ja vettä ja energiaa voidaan käyttää vähemmän. Voitaisiin tarkkuutta saada maanviljelyyn ja myöskin vähentää jätettä. Energiapuolella se toisi merkittäviä hyötyjä. Voitaisiin valvoa energian kulutusta ja tukea energian käyttöä ja tuotantoa. Terveydenhuollossa lääkärit e, eivät hoitaisi sairauksia niin pitkään, vaan ennaltaehkäisy, ennaltaehkäisy nousisi esiin. Ja tämän lisäksi se toisi myöskin uusia korkean tason työpaikkoja Eurooppaan, mikä ei ole niin itsestään selvää, kun kuunnellaan keskustelua tänä päivänä Euroopassa. Kollegat, jotta voitaisiin toimia varovasti ja optimistisesti, täytyy tehdä enempää, enemmän työtä kyberfyysisten järjestelmien puolella. Pitäisi tukea innovaatioita ja varmistaa, että ne aiheuttavat myönteisen muutoksen kaikille eurooppalaisille. Paljon kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia sitten Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme samalla kanalla kuin valmistelija Busoi, kun hän sanoi, että uuden teknologian käyttö terveydenhuoltoalalla, kuten robotiikka ja tekoäly, voivat olla suureksi hyödyksi, kun ajatellaan potilaiden hoitoa ja tehokkaita hoitomuotoja. Ja sitten meidän täytyy parantaa elämänlaatua ja meidän täytyy valvoa, ennaltaehkäistä tauteja, voimme seurata vammaisia ja ikäihmisiä silloin, kun... Mutta täytyy aina pitää mielessä kuitenkin tämä lääkärin ja potilaan välinen suhde. Eli meidän täytyy nyt katsoa näitä sertifiointimenettelyjä, jotta voidaan katsoa turvallisuuskysymyksiä tämän teknologian osalta, se on ihan luonnollista. Ja sitten, millä tavalla voidaan parantaa energiatehokkuutta, joka liittyy uusiutuvaan energiaan robokaatikan käytössä – ja sitten täytyy olla selkeät säännöt näiden robottien käytössä. Ja sitten terveydenhuoltoalan tietojen välittämiseen liittyvät kysymykset täytyy myöskin ottaa huomioon. Mutta haluaisin nyt erityisesti korostaa lääketieteellistä vastuuta. Tämänhetkisissä oikeuspuitteissa robotti ei voi olla itse vastuussa siitä, mitä hän on tehnyt ja jättänyt tekemättä ja aiheuttanut näin vahinkoa kolmannelle henkilölle – Eli meidän täytyy nyt puhua lääkärien puolesta, jotta voidaan välttää ikäviä vastuukysymykseen liittyviä ongelmia tulevaisuudessa. Eli meidän täytyy miettiä objektiivisia vastuunmuotoja ja miettiä luokittelua robottien osalta, joka vastaa lääketiet- lääkinnällisiä laitteita. Ja tämä saattaa johtaa erilaisiin lupamenettelyihin eettisessä lautakunnassa – ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin ammattimaiset eettiset ja moraaliset vastuukysymykset. Sehän on tällä alalla tärkeämpi kuin monilla muilla. Näissä koneissa voisi olla jonkinlainen audiovisuaalinen rekisteröintijärjestelmä, ja sitä voitaisiin käyttää sitten, kun määritellään, kuka on vastuussa tapahtuneesta. Ja sitten, mitä tulee näihin moottoriajoneuvoihin, meidän pitäisi Euroopassa taata se, että mikäli ihmisellä ei ole vakuutusta, niin hän saa kuitenkin korvauksen, mikäli hän kärsii näistä toimista. Kiitokset, Dormeno. Kiitokset, niin hyvä esittelijä. Varjoesittelijänä minulla olisi muutama sana teidän hyvin vakava henkisestä työstänne elinjään odotteeseen viittaatte, sen nousuun. Ja sitä ei pidä pitää kehityksenä sellaisenaan, mikäli myös terveyttä ei saada parannettua. parannettua. Mielestäni tämä on merkittävä asia, jotta haasteisiin voimme vastata myönteisesti. Jos ajattelen verkkojärjestelmiä ja erilaisia kyberfyysisiä järjestelmiä ja tekoälyjärjestelmiä, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että niitä sovelletaan jo monella eri sektorilla. Terveyskysymyksissä ei kyse ole mistään yllätyksestä tai uudesta löydöstä. Eli meidän täytyy nyt valvoa toivoa sitä, että nämä uudet keksinnöt myös toimivat tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti hoito maailmassa. Ja minä voisin tietysti kiinnittää huomiota erilaisiin riskeihin, joita lääketieteellinen henkilökunta ja, ja sairaalan muu henkilökunta on jo havainnut robottien käytössä. Eli meidän täytyy olla varmoja siitä, että nämä teknologiat eivät klassista lääketiedettä korja, korvaa, vaan ainoastaan täydentävät e, ihmislähtöistä hoitoa. Ja täytyisi niin ollen lisätä tähän tekstiin se, että täytyy kaikissa olosuhteissa pitää huolta siitä, että riittävä inhimillinen yhteys säilyy. Ja vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien täytyy pystyä hyötymään tästä eikä syrjäytymään entistä enemmän. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös henkilötietojen suojaan, kun ajatellaan kansainvälistä järjestelmävalvontaa ja robottien käyttöä käytännössä. Se täytyy ottaa siis huomioon maailman terveysjärjestelmä maailman terveysjärjestö ja kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä muokata tarpeen vaatiessa. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Sitten komission edustaja. Ai, et, ettekö halua? No sitten valmistelija saa vielä uuden puheenvuoron ennen kuin päätämme tämän keskustelun. Thank you, Chair. Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti, koska tässä on nyt tärkeää tapaaminen komission jäsenen kanssa tulossa. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä, jotka ovat ilmaisseet avoimuutensa tätä lausuntoa kohtaan, jonka esitin. Olen täysin samaa mieltä heidän huolenaiheidensa kanssa – olen samaa mieltä edustaja Gentilen kanssa siitä, että meillä oli paljon hyviä ja myönteisiä kokemuksia. Tähän mennessä ei ainoastaan eturauhassyöpä ja autismi, tämä on totta, mutta myöskin monilla muilla terveydenhuollon osa-alueilla robotit ovat erittäin hyödyllisiä ja painotan niiden hyödyllisyyttä esimerkiksi kirurgiassa. Olen samaa mieltä myöskin siitä, että meidän täytyy yhdistää optimismi ja varovaisuus, niin kuin edustaja Selimovic totesi. Uskon aivan samoin kuin hän, ja ilmaisin tässä lausunnossa, että meidän täytyy olla tarkkoja ja varovaisia, kun puhumme turvallisuudesta, koska se on äärimmäisen tärkeää kun puhutaan eettisistä kysymyksistä. Uskon, että näiden ehdotusten ja tarkistusten avulla tätä tekstiä pystytään parantamaan. Keskustelut, joita sitten käymme lokakuussa varjoesittelijöiden kanssa, niin siellä painotamme sitä, mikä on tärkeää, että terveydenhuolto todellakin hyötyy tästä teknologiasta. Robotteja on olemassa, ne ovat hyödyllisiä, ne auttavat vanhempia ihmisiä, haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja myöskin lääkäreitä olemaan tarkempia ja operoimaan paremmin, mutta samanaikaisesti lainsäädäntöpuitteet ihmisten ja potilaiden suojelemiseksi on tärkeää. Ja tämä on asia, jolle, tai pohja, jolle meidän tulisi edelleenkin rakentaa tätä. Kiitoksia paljon. Eh, Kiitoksia. Sitten aikataulu määräaika tarkistusten jättämiselle on 15. syyskuuta puolelta päivän äänestysvaliokunnassa on 12. lokakuuta ja valiokunnassa 29. marraskuuta. Nyt pidämme pienen tauon ja odottelemme komission jäsentää ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos. Thank you. Dear colleagues, we can... Uh, no niin, kollegat. Jatkamme kokoustamme seuraavasta kohdasta. Eli keskustelu ilmastotoimista ja energiasta vastaavan komission jäsenen Miguel Arias Canieten kanssa. 20. heinäkuuta komissio hyväksyi toimenpidepaketin meidän pitää vauhdittaa Euroopan siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Tähän liittyy kaksi lainsäädäntöehdotusta. Tiedonanto vähähiilisestä liikkuvuudesta ja sitten siihen liittyvä toinen ehdotus. Meidän täytyy jakaa näitä ponnisteluita. LULUCF äh, on tärkeä ja Komission jäsen on täällä selittämässä tätä ehdotusta. Mutta myöskin täytyy muistuttaa, kuinka tärkeää on ratifioida Pariisin sopimus. Sehän on yksi tärkeimpiä kohtia sitten tässä esityslistallamme lähitulevaisuudessa. Ja nyt komission jäsen voi sitten selittää tätä heinäkuista ehdotusta. Ja sen jälkeen voimme sitten käynnistää keskustelun valiokunnan jäsenten kesken. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. German. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet, on todella suuri ilo olla täällä teidän kanssanne tänään ja käydä keskustelua komission ehdotuksesta, joka tehtiin 20. heinäkuuta, jonka avulla pyritään nopeuttamaan vähän hiilistä siirtymistä eri osa Euroopassa. Tämä globaali muutos on nyt matkalla ja on saanut vauhtua Pariisin sopimuksesta kestävän kehityksen 2030 agendan myötä. Kuten tässä nyt mainittiin, se, että Pariisin sopimus ratifioidaan aikaisesti on komissiolle merkittävän tärkeä. Kuten varmasti tiedätte, tämä prosessi on nyt lähtenyt vauhtiin. 26 osapuolta ja hiljattain esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina. Näiden osuus on 39 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä ja nämä ovat jo ratifioineet sopimuksen viimeisten selvityksen mukaan 49 osapuolta, joiden osuus on 57 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, tulevat päättämään proseduurin tämän vuoden loppuun mennessä. Ja tähän eivät kuulu EU ja sen jäsenvaltiot. YK on yleiskokous ja New Yorkin ilmastoviikko lähestyvät ja odotamme, että seuraavien viikkojen aikana nämä maat ratifioivat sopimuksen. On hienoa, että nyt tämä sopimus astuu voimaan, varsinkin niiden osalta, jotka ovat lähteneet mukaan ponnisteluihin ja Euroopan unioni on tässä toiminut johtavassa asemassa viimeisen 20 vuoden aikana ja haluaisin nyt tässä todeta, että parlamentti on ollut erittäin vahvasti mukana ratifioinnissa ja myöskin on saatu voimakas signaali viime viikolla, kun tästä äänestettiin. Ja tämä on erittäin vahva signaali. On selvää, että se, että sopimus astuisi voimaan nopeasti ilman, että Euroopan unioni on osapuoli on kasvanut. Tiedän, että voimme tukeutua teidän tukenne ja ainoastaan, että saamme hyväksyttyä nopeasti eh, neuvoston päätöksen, vaan että myöskin kollegat kansallisissa parlamenteissa eh, etenisivät nopeasti 28 kansallisen ratifiointiprosessin kanssa. Olette täysin ymmärtäneet, mistä on kyse. Me olemme tässä nyt valokilassa ja meidän maineemme on vaakalaudalla. Tästä syystä mm, neuvosto, toivon, että neuvosto toimii nopeasti. Tämä osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta mm, ja yhtenäisyyttä näin haastavina aikoina. Myöskin yhtä tärkeää on se, että tämä täytäntöön pannaan kentällä. Euroopan unioni on selkeästi tässä etuasemassa 20. heinäkuuta komissio esitti paketin mm, ka- vähähiilisistä päästöistä kaikilla sektoreilla. Yhdessä EUn päästökauppajärjestelmän kanssa komissio on nyt tehnyt konkreettisia ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä kaikilla osa-alueilla. Tarkoituksena on myöskin saada investointeja liikenteeseen, maatalouteen, ja jätehuoltoon. Näiden ehdotusten myötä me osoitamme, että olemme tehneet kotiläksymme ja pidämme lupauksenne. Mikä muu maailman maa on edistynyt näin nopeasti vähähiilisessä taloudessa? Nyt nämä tärkeintä, kolme tärkeintä aloitetta, jotka olemme esittäneet. Ensinnäkin kansalliset sitovat tavoitteet, jotka ovat realistisia, oikeudenmukaisia ja joustavia. 2014 lokakuussa päätettiin, että EU täytyy vähentää päästöjä 30 prosentilla rakennuksissa, liikenteessä, maataloudessa, mm, maankäytössä, jätehuollossa ja metsähuollossa. Tämä on realistinen tavoite. 2030 tavoitteet perustuvat suhteelliseen BKT per capita. Tämä osoittaa oikeudenmukaisuutta, sillä rikkaammat jäsenvaltiot saavat korkeammat tavoitteet kuin muut ja tavoite voi olla nollasta miinus 40 prosenttiin. Euroopan johtajien ohjeistuksen mukaan jäsenvaltioiden tavoitteet, joiden BKT per capita on EUn keskiarvon yläpuolella, heijastelee myöskin ne talouden rakenteita. Ja tässä myöskin on tiettyä joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat kustannustehokkaalla tavalla saavuttaa tavoitteensa, mutta myöskin koko tavoitteen loukkaamattomuudesta pidetään kiinni. Niin kuin nyt on, jäsenvaltiot voivat ähm, rahoittaa näitä päästövähennyksiä myöskin muissa jäsenvaltioissa ja näin voidaan helpottaa investointivirtoja EU:ssa äh, niissä maissa, joissa tätä eniten tarvitaan. Myöskin jäsenvaltiot ja varsinkin ne jossa maataloudesta tulee paljon päästöjä, voivat käyttää myöskin rajoitetun määrän hyvityksiä maankäyttösektorilla, jotta voisivat pitää kiinni sitovista kansallisista tavoitteista jäsenvaltioilla on edessään suuri haaste mm, ja, ja voivat myöskin valita lisäpäästövähennyksiä esimerkiksi teollisuudessa ja myöskin päästökauppajärjestelmän kautta, jotta pääsevät kansallisiin tavoitteisiin. Haluaisin korostaa, että nämä kaksi joustoa maankäytön ja päästökaupan kautta on rajoitettu ja niin, että tämä ei vaikuta sitten kielteisesti. Ehdotuksemme LULUCF on sellainen, että maan käyttö ja metsänhuolto otetaan mukaan ilmasto- ja energiapuitteistoon. Tarkoituksena on vahvistaa jatkuva kasvu ja myöskin maaseudun kehittäminen. Ja tämä on myöskin linjassa Pariisin sopimuksen kanssa, jossa osoitetaan, että maan käyttösektorilla on merkittävä rooli. Haluaisin tässä nyt ottaa muutaman avainelementin esille. Ensinnäkin, niin kuin tänä päivänä, jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että päästöt ja absorptiot pysyvät tasapainossa. Toisekseen tässä edistetään bioenergiavarastoja, ja tässä on kritisoitu sitä, että biomassa ei nykyään oteta huomioon. Kolmanneksi tekniset säännöt äh, että pitäisi, äh, pitäisi päivittää ja yksinkertaistaa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse lähteä nollasta, vaan meillä on jo sääntöjä, joille voimme pohjata tämän. Ja myöskin joustavuus hyvitykselle maankäytössä ja metsänhoidossa ovat tärkeitä kannustimia – Kuitenkin ainoastaan ne maankäyttöhyvitykset, jotka täyttävät tilinpä, tilinpitostandardit hyväksytään ja näitä, näitä hyvityksiä ei voi olla rajattomasti, koska ei voida näitä kannustimia näin vesittää. Ja myöskin pyrimme parantamaan metsiemme ja maaperämme kapasiteettia ja tässä tarjotaan esimerkiksi maanviljelijöille ja metsänomistajille kannustimia. Tämä, tähän sisältyy myöskin eurooppalainen strategia mm, vähäpäästöiselle liikkuvuudelle, sillä liikenne, mm, sen osuus on neljännes kasvihuonekaasupäästöistä Euroopasta, ja tästä syystä tämä on äärimmäisen tärkeä asia, jotta eh, EUn ilmastotavoite saavutetaan. Tämä on eh, tärkeää Euroopalle, jotta sen kilpailukyky säilyy uusissa teknologioissa ja bisnesmalleissa. Tämä on puitteisto myöskin tuleville vuosille. Komissio tulee ensi vuonna esittämään CO2-standardien äh, päivityksen autoille. Ja tämän lisäksi myöskin edistämme tilannetta äh, rekkojen ja bussien kanssa ja tähän liittyy myöskin monitorointiraportti ensi vuonna. Komissio tulee nopeuttamaan työtään – ja tekee ehdotuksen myöskin, myöskin, myöskin näille suurille rekoille ennen tämän mandaatin loppumista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos sitten koordinaattorit EPPstä Liise. Ja, dank, Herr Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kiitokset tästä sitoumuksesta ja myöskin tästä esityksestä. Haluaisin korostaa vielä sitä, mitä äh, Giovannilla Via ja komission jäsen sanoivat Pariisin ratifioinnista. Uskon, että on noloa, että Euroopan unioni on niin myöhässä. Olisin toivonut, että olisimme voineet ratifioida Pariisin jo tässä täysistunnossa, kun EU, äh, Yhdysvallat ja Kiinahan tämän teki jo viime viikolla. Meidän täytyy nyt todellakin ponnistella, että aikataulu, joka on todella tiukka, jos tämä nyt ei onnistu neuvostossa seuraavassa mahdollisessa tilanteessa ja meillä sitten lokakuussa täällä täysistunnossa, niin en ole mukana ja muut jatkavat ilman meitä. Tai ratifiointi voi epäonnistua täysin. Meillähän on se ongelma, että Yhdysvalloissa on vaalit käynnissä ja että ehdokas Trump, en toivo, että hän voittaa, mutta hän on ilmoittanut, että mm, Pariisin sopimus se astuisi voimaan, ja, mutta se astuu vain voimaan, jos me nyt olemme nopeita. Ja tästä syystä tämä onkin niin tärkeää nyt tässä. No sitten nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta. Henkilökohtaisesti olen hiukan surullinen siitä, että ehdotukset taakanjaon osalta ovat vähemmän kunnianhimoisia kuin ETSn osalta. Tavoite on alhaisempi, sehän on jo tunnettu asia, mutta nyt jäsenvaltiot saavat sitten vielä sellaisen luvan, mitä, äh, mitä yritykset eivät saa, eli nämä LULU-CF-hyvitykset. No periaatteessahan tämä on ihan hyvä, mutta sitä täytyy vielä puhua. Mielestäni kyllä täytyy perustella, että miksi jäsenvaltiot eivät saa käyttää näitä hyvityksiä tai saavat käyttää näitä, mutta yritykset eivät näitä hy- hyvityksiä. Meidän tulisi pohtia, että eikö tässä hiilivuoto yritykselle annettaisi hiukan happea sillä, että olemme kunnianhimoisempia. Ja jos me mm, ja meidänkin ryhmä, tai minunkin ryhmäni, niin mehän haluamme tätä energiatehokkuutta ja sen tavoitetta nopeuttaa ja energiatehokkaalle teollisuuden pitäisi näin ollen antaa hiukan happea. No sitten liikenteestä. Nyt tässä yhteydessä haluaisin yhden asian ottaa esille. Varmasti tiedätte jo mikä, eli lentoliikenne. Nyt tässä parin päivän kohdalla, äh, parin päivän jälkeen saamme päätöksen ikausta ja me olemme valiokunnassa jo äh, sanoneet, että olemme erittäin pettyneitä niihin ehdotuksiin, joita siellä on tehty ja olen varma, että komission jäsen te tulette komission edustajille ja koko EUlle sanoa, että, sano, että tämä ei nyt ole mikään syy kuitenkaan tätä meidän ETS-sämme lakkauttaa. Meidän täytyy ottaa lentoliikenne vielä intensiivisemmin mukaan niin, että se on myöskin oikeudenmukaista muita teollisuuden aloja kohtaan. Kiitos. Thank you very much, uh, Ms. Dalli for the... Kiitos. Sitten Dalli. Thank you, Chair, and... Uh- Kiitoksia Kiitoksia komission jäsenelle Kanjetel siitä, että hän on nyt käymässä tätä ensimmäistä keskustelua kanssamme näistä ehdotuksista. SND-ryhmän puolesta puhun nyt tästä taakanjakoasetus on parempi kuin aikaisempi, mutta on kuitenkin tiettyjä aloja, joita voitaisiin parantaa ja valiokuntana haluaisimme toimia yhdessä, jotta saamme siitä paremman. Ja pari huolenaihettamme, joista haluaisimme puhua kanssanne. Ensinnäkin lähtökohta, eli mistä näitä päästöjä mitataan. Ehdotuksessaan sanotaan, että kyse on 2016, 2017, 2018 keski vertopäästöistä, mutta silloin joudumme tilanteeseen, jossa on jäsenvaltioita, joilla ei ole mitään kannustimia vähentää päästöjään vuodesta 2018 vuoteen 2020. Ja lisäksi olemme sitten tilanteessa, jossa jäsenvaltiot, jotka eivät pääse vuoden 2020 tavoitteisiin, niin niillä on sitten vähemmän tiukka lähtökohta sen jälkeiseen aikaan. Ja sitten toinen asia liittyy hallintoon ja sääntöjen noudattamiseen. Jäsenvaltioillahan on velvollisuus raportoida päästöistä vuosittain, ja se on tärkeää. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat päästöjen vähennystavoitteita. Me haluamme, että tätä tarkistusta jatketaan, eikä enää olisi näitä tarkistuksia vain viiden vuoden välein. Ja haluaisimme tietää, miksi komissio on ehdottanut tätä viiden vuoden välisiä tarkistuksia, jotka alkaisivat vuonna 2027. Silloin on liian myöhäistä jo päästä vuonna 2030 tavoitteisiin ja nähdä, ovatko jäsenvaltiot oikealla tiellä vai eivät. Meidän täytyy vahvistaa näitä elementtejä, koska ainoastaan silloin tästä asetuksesta voi tulla väline, jolla voidaan vastata Pariisin sopimuksen kunnianhimoon. Niin ja Pariisin sopimuksesta vielä. Minun täytyy vielä korostaa, kuinka tärkeää on ratifioida rati- Pariisin sopimus mahdollisimman pikaisesti. Puheenjohtaja totesi tämän kollegani Liise myös ja komission jäsen. Eli me ymmärrämme kyllä, että pallo on nyt neuvostolla, mutta olisi kyllä todella noloa EUlle, jos se viivyttelee tämän ratifioinnin kanssa. Kiitos. Thank you very much. Uh, and now... Kiitoksia sitten ECRstä Gelling. Thank you very much. Uh- Kiitokset ja hyvää iltaa Kanjete ja tervetuloa tänne kokoukseen. Minä kysyisin taakan jaosta. Tämä liittyy neuvottelukokemuksiin ja aivan äskettäin juuri taakan jaosta, joka liittyi ilmanlaatuun. Näyttää siltä, että on aika vähän, jos yhtään intoa jäsenvaltioissa taakaa jakaa, eikä taida olla juuri toivoa saada sopimusta jäsenvaltioiden välille aikaan ja kovasti huolestunkin tästä asian käsittelystä, erityisesti kun ajattelen tätä aikapainetta, kun meidän täytyisi päästöjä vähentää pitkällä aikavälillä. Monet asiat muistuttavat toisiaan tässä. Olemmeko varmoja siitä, että me olemme yhtä mieltä siitä, mikä perustilanne on, sillä me varmasti saamme sitten kuulla monta perustetta ja kysymystä siitä, onko tämä aivan reilu jakopohja ja ollaanko nyt oikeilla vesillä. Ja sitten tästä prosenttimäärästä ja siirrosta, jota jäsenvaltioille tarjottaisiin. No, ei jos tällaiset, tällaisia siirtoja sitten tehtäisiin, niin mitä sitten vastineeksi kaupattaisiin? Eli mitä teidän mielestänne tämä toimisi ja miksi tällaista josta on otettu mukaan? Minun kokemukseni mukaan tällaiset joustot luovat kyvyn, mahdollisuuden ryhtyä neuvottelemaan erilaisista asioista ja näin ollen sitten varsinaisista vähennyksistä huomio kiinnittyy muuanne muuanne. E, minä, minä hämmästelin sitä, että tässä nyt on sitten erilaiset määrät, joita jäsenvaltioilta vaaditaan, ja sitten taas joustoon mahdollisuudet, joita jäsenvaltioille tarjotaan. Eli tässä kyllä on nähtävissä aikamoisia hankaluuksia päästä tuloksiin, ja nyt sitten mietin koko prosessia ja menettelytapaa, jota olette esittäneet komissiosta. Ja sitten vielä tuo ilmailualan päästökauppajärjestelmä. Siitäkin täytyy tehdä päätös ja haluaisin vain saada selvyyttä siihen teiltä siitä, että kun me saamme komissiolta kertomuksen parlamentille ja jäsenvaltioille, jatkotilanteesta ja siitä, että tämä tulee teidän valvontaanne ja, il, ja sitten myös ilmastokysymykset myös. Ja haluaisin vähän tietää, minkälaisella aikataululla näitä paketteja viedään eteenpäin. Kiitos. Sitten poikkeuksellisesti vaihdamme poliittisten ryhmien järjestystä. Ensimmäisenä Tornano. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, teidän uusi lainsäädäntöpakettinne ilmastosta vuodelle 2030 on Ranskalle 37 prosenttia vuoteen 2025 ei ETS-järjestelmää, eli liikenteessä, maataloudessa, rakennuksissa ja kaikkiaan 180 miljardia euroa. No, no mitkä maat nyt sitten rahoittavat tämä ohjelmat ja nämä eurooppalaiset toimet? Te tiedätte hyvin, kyseessä ovat ne maat, jotka ovat nettomaajaksia, kuten esimerkiksi minun maani Ranska. Myöskin mielestäni on epäreiluja, että joudutaan tässä kaksinkertaiseksi maksaksi esimerkiksi maanviljelijät ja muut ovat jo vakavan kilpailutilanteen edessä ja tämä, tästä tulee vielä hirvittämäpä heille. Euroopan unioni on paljon ristiriitoja, koska no, tässä eri jäsenmaille nämä päästövähennystavoitteet ovat erilaiset. Tässä ajatellaan esimerkiksi pääoman vapaata liikkuvuutta, niin ei ole mitään lainsäädäntöä. Ranskassa Miten nämä sektorit voivat taistella tätä kansainvälistä kilpailua vastaan, jos halutaan näillä ehdoilla, ja näillä ehdoilla niiden tilanne vielä pahenee? EU on ainoa kansainvälinen organisaatio, joka sen sijaan, että se tukee teollisuuttaan, aiheuttaa, aiheuttaa sille suuria ongelmia. Kysymykseni on yksinkertainen komission jäsen. Aiotteko ottaa huomioon näiden sektoreiden taloudellisen tilanteen, etenkin Ranskassa, maa, joka jo joka on jo, johon on jo vaikuttanut kielteisesti nämä kaikki toimenpiteet. Kiitoksia. Now, Miss Torres. Kiitos sitten Torres Martínez. Gracias. Kiitokset. Niin, tämä ehdotus, jonka Kaniette tulitte tänne esittämään, niin pyrkii taas kertaan palvelemaan vain muutamia, ja tehän olette näistä harvoista riippuvainen. Eli tässä puhutaan me, aika vähän metsien menettämisestä ja maankäytöstä ja maankäytön muutoksista. Täytyisi priorisoida pikemminkin ympäristöasioiden asiat, varsinkin metsän parantaminen ja turvealueet esimerkiksi ja vesialueiden tilanteen parantaminen. Tässä nyt joudutaan sitten kasviproteiinia tuomaan paljon mantereelle ja siitä syntyy sitten kasvihuonepäästöjä ja siitä menetetään työpaikkoja ja myös sitten maaseutualueen väestön kato vain kasvaa ja se on suuri ongelma varsinkin Espanjassa ja tämä vaikuttaa suoraan myös paikalliskulutukseen koulutukseen. Jos te järjestäytyneitä kansalaisyhteiskuntaa haluaisitte viedä eteenpäin, ettekä mitään liike-elämää, niin miten on sitten mahdollista, että 2014 palmuöljystä, jota Euroopan unionissa käytettiin, käytettiin itse asiassa kuljetuspolttoaineena. Ja jos ajatellaan sitten Espanjassa käytettävää palmuöljyä. Siitä syntyy kuitenkin valtavasti paljon enemmän päästöjä kuin perinteisestä polttoaineesta. Eli tämä, olet, puhutteko te kansalaisyhteiskunnan puolesta tai neuvotteletteko te sitten pöydän alla energia suurjättien ja liike-elämän kanssa ainoastaan? Kiitos tämän turvallisuuden. so much. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, että olette paikalla. Aluksi sanotte, että on ilo olla täällä. Toivottavasti olette iloisia myöskin tämän kysymyksen jälkeen. Ensinnäkin taakanjako. Jotta päästään vähähiiliseen yhteiskuntaan, meidän täytyy tietää, kuinka paljon hiilidioksidia voidaan sitoa näihin hiilikuiluihin, hiilinieluihin mutta komissio ei ole pystynyt laskemaan näitä metsien osalta. Eli teillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka paljon hiiltä voitaisiin sitoa. Nämä metsät muodostavat 29 prosenttia maailman metsistä. Ne pitää ottaa huomioon laskuissa, mutta jos tätä taakkaa ei jaeta, niin millainen hinta sitten joudutaan maksamaan, jotta puolalaiset kiristäjät saataisiin allekirjoittamaan? Thank you very much. And now Miss Hawken. Kiitoksia sitten Hawken. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset komission jäsenelle. Käytitte termiä realistinen ja oikeudenmukainen mutta mietin, että ketä kohtaan tässä nyt ollaan oikeudenmukaisia ja realistisia. Jos nyt tarkastellaan Pariisin sopimusta, olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että EUn täytyy nyt toimia nopeasti tukea tätä. Mutta Pariisin sopimuksella oli tavoite 1,5 joka on siis alle tuon kahden, alle kahden asteen, niin kuin tiedätte. Mutta tässä nyt se, mitä on esitetty, niin tässä nämä päästöt ovat suuremmat 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä oli vanha ehdotus ja kaikki tiedämme, että se on liikaa. Ja Pariisin sopimuksen mukaan meidän pitäisi maailmanlaajuisesti päästä tuohon nollaan. Ja tämähän koskettaa myöskin EUta. Siis olen kahdeksan lapsen isoäiti, eikä voida hyväksyä, että minun lapsen lapseni joutuvat kohtamaan näitä ongelmia. Ja meidän pitäisi tässä nyt olla oikeudenmukaisia, vaan, mutta kuitenkin tässä tulee heille hirvittävä taakka, eikä se ole oikein. Me olemme tässä johtoasemassa maailmassa ja meidän pitä, teidän pitäisi olla yksi johtajista ja tämä on toinen kysymykseni. Sopimuksen mukaisesti komission ei tulisi olla neuvoston sihteeristö. Komission pitäisi olla mm, EUn moottori aloitteen tekijä eh, rooli. Ei tarkoita sitä, että tässä se kopioisi vaan neuvoston päätelmiä, vaan sen pitää tehdä aloitteita ja varmistaa, että EU todellakin tekee sen, mitä siltä odotetaan. Ja toivoisin, että nyt komission puheenjohtaja keskiviikkona todellakin ottaa huomioon sen, että ilmasto on yksi kaikkein hirvittämistä uhista ja että komissio käyttäisi tässä tätä johtajan roolia – Teidän tulisi todellakin ryhtyä toimenpiteisiin nyt ja kantaa velvollisuutenne sopimuksen mukaisesti. Ja nyt pitäisi olla kunnianhimoinen siinä tapa, sillä tapaa myöskin, että voimme olla ylpeitä komissiosta. Kiitos. Now, Mr. Raffonte, Kiitos sitten Raffonte. Grazie, presidente. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen tästä ensimmäisestä esittelystä näiden direktiivien osalta. Eli tässä kokouksessa haluaisin sanoa teille ja myöskin täysistunnossa, että kun ajatellaan Pariisin sopimusta, niin siinähän puhuttiin vähähiilisyydestä, mutta sitten se korvattiin paljon monimutkaisemmalle ja pidemmälle virkkeellä, jossa puhutaan siitä, että pitää tasapainottaa myönteiset ja kielteiset päästöt. Tämä oli vähän niin kuin alibi ja tekosyy, jonka kautta voidaan sitten hidastaa päästöjen leikkauksia. Kaikkea hiiltä ei kuitenkaan voida sitoa. Ja tämä nyt vähän heikentää sitten näitä tekstejä. Ja minne tämä hiilisten laitetaan? Meillähän on vielä hiilen varastointiteknologiaa, mutta tästä teknologiasta ei oikein tunneta vielä Euroopassa yhtään mitään. Ja sitten on vielä tämä LULUCF-kysymys. Ja LULUCFn osalta ehkä ymmärsin väärin, mutta kohdassa neljä sanotaan, että vuodesta 2020 vuoteen 2030 on sitouduttu siihen, että alalla olisi tasapaino Eli ei olisi Eli sen päästöjen ja tuotannon välillä on tasapaino. Mutta jos katsotaan näitä negatiivisia päästöjä ja katsomme vuotta 2030, niin kyllä meidän pitäisi olla vähän kunnianhimoisempia. Ja meidän täytyy katsoa nimenomaan tätä LULUCF-alaa. Mutta jos ymmärsin väärin, niin ehkä voitte selittää tämän uudelleen. Ja sitten yksi kysymys vielä on tehty tutkimuksia hiilidioksidista, joissa puhutaan siitä, että myöskin maaperällä on suurta merkitystä. Eli on puhuttu siitä, että maaperän kautta voitaisiin saada 40 prosenttia enemmän tätä hiilin sidontapotentiaalia. Eli kun katsotaan nyt tätä uutta maatalouspolitiikkaa ja sitten orgaanista maaperää, Sehän on tulosta vuosikymmenten maataloudesta. I will give the... Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen voi vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Let, let me... Niin, ensiksi muutama sana. Tässä jotkut kiinnittävät huomiota jäsenvaltioiden suurempaan joustomahdollisuukseen päästökaupassa. No me olemme seuranneet neuvostoa, eikä se nyt ole missään vahingossa tapahtunut. Siis lokakuun neuvoston päätöksiä vuodelta 2014, eivätkä nekään sitten tulleet noin vain ihan tyhjästä, vaan ne tulivat komission laatimasta vaikutusten arviosta siitä, mitkä päästötavoitteet pitäisi olla. Ja siitä me sitten välitimme tiedon neuvostolle ja meillä oli kaikki tekninen tuki apunamme. Ja todellakin neuvosto tuolloin hyvin kunnianhimoiset tavoitteet asetti, ja se on sitten oikeastaan korkein kaikesta mahdollisesta, koska muuten politiikka ei ole riittävän kunnianhimoista. Eli meidän politiikkamme on kunnianhimoista, mutta miten se sitten täytäntöön pannaan, miten taakanjakoa esitetään ja niin poispäin. Me olemme ainoat ainoa osapuoli tässä COP21, joka on ottanut kaikki politiikat keskusteltavaksi parlamenttiin. Muilla saattaa olla kaikenlaisia korkeita ETS-järjestelmiä, mutta niitä ei täytäntöön panna. Komissio tietysti ryhtyy töihin 2018 vuoden jälkeen sitten, kun ETC-paneeli sanoo, mitä 1,5 vaikutukset ovat. Me tietysti ajattelemme jo kahta prosenttia tässä, jopa sen ylittävää osaa. Odottelemme sitten paneelia ja sen määrittelemiä seurauksia ja sitten mietimme tätä vähähiilisempää taloutta ja laadimme sosiaalisen arvion tässä ja taloudellisen arvion myös. Pariisin sopimus on dynaaminen sopimus. Me todellakin taistelimme sen puolesta, että se olisi dynaaminen. Ajat, aluksi monet ajattelivat, että se olisi staattinen vakaa sopimus, mutta tässä nimenomaan, jos haluamme pysyvästi vähentää päästöjä, niin siitä syystä me todellakin otimme tämän uudelleen tarkastelun tähän mukaan ja tulosten seurannan ja niin poispäin Pariisin sopimukseen. Ja Liise viittasi siihen, että ei tämä ole niin kunnianhimoinen. No, me olemme noudattaneet neuvostoa, lokakuun neuvostoa koko pakettina. Me emme ole pirstaloineet tätä neuvoston päätöstä. Ja Liise kyseenalaisti myös sitten, mitä myöhemmin tapahtuu. No tapaatte myös Bulkin, siis komission jäsenen myöskin. Eli jos meillä on tällainen kokonaistavoite ja sitten mietimme siitä, onko tämä taso nyt sitten riittävän korkea vai liian alhainen, mutta me, meidän täytyy kiinnittää joka tapauksessa huomiota ilmailupäästöihin Euroopan unionissa maakohtaisesti ja tähän me sitten kiinnitämme huomiota huomiota ja se tuntuu kysymykseksemme myös. No, me, meiltä sitten tiedustellaan sitä, miten näihin kaikkiin tuloksiin on päästy. Me toteutamme arvion ja palaamme sitten tästä parlamenttiin arvion kanssa ja esitämme sitten toimintasuunnitelmaa ja sitten me nyt jo teemme työtä tämän eteen, eli kyllä sitten heti kun työ on valmistiin saavumme tänne. Hetkinen. Dallin. Niin, tässä kysyttiin, mistä lähdetään liikkeelle. No, onko tässä nyt toimittu kunnianhimoisesti vai ei. Minä olen käynyt 28 valtiossa keskustelemassa kaikkien hallitusten kanssa. Helposti ollaan samaa mieltä kokonaistavoitteista, mutta sitten kun puhutaan kansallisista tavoitteista, tavoitteista niin ollaankin jo aivan eri tilanteessa. Eh, tämä ei ole enää helppoa, eh, mitä komissio sitten esittää. No, kuka tahansa vain näkee pelkät tavoitteetkin, niin tulee jo onnettomasti. Se on aivan, onnettomaksi, se on jo aivan selvää Tämä on hyvin monimutkainen ehdotus ja yksi vaikeista asioista on juuri se, mistä lähdetään liikkeelle. Aivan varmasti 2020 jälkeistä aikaa me käytämme ja meidän täytyy kiinnittää huomiota sitten 2016-2018 arvoihin tämä on sitten kaiken kattavampaa ja selvempää 2020 ajan jälkeen kun me mietimme sitten, miten 2020 tavoitteisiin on päästy. Eli 2020 suhteessa 2016-2018 vuosiin, niin siitä tulisi sitten 100 miljardia tonnia eroa aikaisempiin näiden päästöjen vähentämisen laskemisessa. Mutta me siis valinneet joka tapauksessa nämä vuodet. Ja sitten näistä mekanismeista, niin me tietysti energiaunioni ja ilmastotavoitteet otamme huomioon. Tietysti tässä hallitusten välisessä keskustelussa ja sitten kun mietimme unionin tilaa ja vuosittaista keskustelua sen ympärillä, mutta oletetaan, että jäsenvaltiot yleisesti ottaen 2020 ehdotuksiin myöntyvät. Siellähän on joustoa olemassa, mutta jos joku jäsenvaltio ei sitten vuosi, monessa vuodessa kaikista joustosta huolimattakaan mihinkään pysty, niin sitten 1,08 kertoimella tätä korjataan ja sitten vaaditaan enemmän. Ja tämäkin liittyy 2020 jälkeiseen aikaan. Jos joku jäsen ei pääse tavoitteisiin jouston avullakaan, niin silloin se sitten ei, ole, ei noudata unionin lakia ja siitä seuraa sitten se tietyt rangaistukset. Aivan varmasti me pyrimme vuosittain avoimesti välittämään tietoa tästä ja vuosittain sitten annamme arvioinnin ja arvio, tosiaankin taakanjaosta myös arviointiraportin ja energiapolitiikasta myös. Tämä liittyy sitten jäsenvaltioiden tavoitteisiin, joita valvotaan sitten koko kertomuksen rinnalla ja myös tutkaillaan sitten myös YK vaatimuksia tässä yhteydessä. Ja täytyy tehdä sitten toimintasuunnitelmia vuosikertomusten lisäksi. Ja sitten täällä kysyttiin peruslinjauksista. Hetkinen, minua on tässä nyt niin monta paperia mutta tosiaankin meillä on selvää dataa tästä olemasta vuodelta 2008 jäsenvaltioilta. Yes. ja eri hinnoista ja myös kysynnän vaatimuksesta. Järjestelmässä on tiettyä joustoa olemassa – riippuen jäsenvaltiotilanteesta. Järjestelmä sinänsä on monimutkainen, mutta me lähestyimme tätä myös pakettina ja joustavuustavoitteiden mukaan kaikilla on tuo 30 prosenttia sinänsä tavoitteena päästöjä vähentää ja uskomme, että se on ihan mahdollista. Ja sitten eri sektoreista. Totta kai meillä on maatakohtainen, maakohtainen tavoite kaikilla ei ole sama tilanne kaikilla sektoreilla eikä samaa intensiteettiä kaikilla sektoreilla. Jotkut voivat toimia tehokkaammin jollain sektorilla ja sitten joustaa toisella ja sitten taas jollain talouden alalla joutuu taas ponnistelemaan enemmän. On selvää, että teollisuuden kanssa meidän täytyy keskustella näistä tavoitteista. Meillä on tällainen kokonaiskansallinen tavoite tietysti olemassa ja siellä sitten on maatalouspuoli, rakennus, tunnuspuoli ja niin poispäin. Eli kyllä mahdollisuuksia on tätä tavoitetta siellä jakaa eri sektorille. Meidän täytyy myös muistaa, että me olemme vuodesta 90 24 prosentilla onnistuneet päästöjä laskemaan, kun maailmanlaajuisesti tilanne on äh, sinänsä toinen, mutta Euroopan unionin kasvu ei kuitenkaan ole jumiutunut. Ja sitten Torresille, niin ensiksi seuraavaa. Tämä meidän komissiomme emme missään tapauksessa toimi missään suljetuissa saleissa eh, pimeyden vallassa, vaan me täysin avoimesti toimimme kaikissa koko, kaikista kokouksista. On tietoa kaikille parlamentin jäsenille kaikista asioista, mistä on keskusteltu ja mistä päätöksiä on tehty. Ja komissio on noudattanut täysin neuvoston antamaa valtuutusta. E, emme tässä tietenkään ole mikään neuvoston sihteeristön ja katke, vaan siksi, että komissio on samaa mieltä neuvoston kanssa, jotka neuvosto lokakuussa sai aikaan. Meillä on tässä omat joustojärjestelmämme mukana. Lisäksi tässä on konkreettiset maankäytön muutokseen liittyvät asiat. Eli me teemme tällä nämä ehdotukset ja näihin liittyvät kriteerit, jotka vaikuttavat suoraan tietenkin ilmastopolitiikkaan ja energiapolitiikkaan, mutta sitten taas Hogan viittaa, vastaa toisi muista kysymyksistä. Ja, ja totta kai ilmastonmuutoksen torjuminen vas, va, vaikuttaa suoraan moneen alaan, vai esimerkiksi metsätalouteen ja biopolttoaineisiin, se on päivän selvää. Tässä maankäytöstä tekemämme ehdotukset ottavat huomioon saastutussäännöt jotka ovat peräisin tuolta Harvesting-tekstistä, eli mikä se nimi nyt onkaan, siis eh, Euroopan metsäteollisuustekstistä ja biomassa ja biopolttoaine-tekstistä, ja ne vaikuttavat sitten tietysti myös muihin lainsäädäntöpaketteihin. Nämä biomassa-asiat ja biopolttoaineasiat menevät sitten tuohon uusiutuvien energiavarojen direktiiviin, eh, ja totta kai tähän liittyy sitten myös metsä, Euroopan metsäpoli politiikka. Ja se on ihan selvää. Ja sitten tässä Torvalds otti e-, esiin myös saastuttamisen ja metsäteollisuuden, metsäsektorin myöskin. Ja haluaisin huomauttaa, että on aivan selvää, että metsittämisessä ja metsän mm, leikkaamisesta meillä on hyvin tarkkaa tietoa olemassa. Se on aivan selvää. Meillä on hyvin tarkat tiedot metsän tilanteesta ja metsän hoidosta sitten seuraavaksi. Eli tilanto, tilanne on siellä vähän toisenlainen, koska maiden tilanne ei ole ihan niin selkeä kuitenkaan. Ja näin, jos ajattelemme LULUCF ja taakanjakoa, niin siinä ei ole otettu hu- tarkkoja laskelmaperusteita samalla tavalla mukaan. Ei voi sanoa, että Euroopan unionin tasolla säännöt, nämä laskusäännöt eivät olisi samanlaiset kaikille 28 valtioille. On joitain valtioita, joilla, jotka ovat selkeästi edenneet, mutta suurin osa suurimman osan kanssa täytyy miettiä sitten tietojen luottamuksellista, kun monet jäsenvaltiot laskevat metsää tasoaan ja metsittämistasoaan ja metsän hakkaamistasoaan ja Kioton pöytäkirjan mukaan tässä on pyritty toimimaan. Mutta ja sitten jos ajattelemme tuota metsän viitearvoa vuoden 2020 jälkeen, sitä ei sitten jäsenvaltiot vielä ole laskeneet. Se lasketaan sitten lopulta 2019. Ja jos katsomme tietoa, jota olemme saaneet vuodelta 2013 ja 2014, niin on aikamoisia erilaisia tietoja jäsenvaltioiden välittämien viitearvojen ja sitten komission keräämien tietojen välillä. Eli meillä on, meidän täytyisi nyt sitten uuden eurooppalaisen hallintajärjestelmän myötä saada nämä metsäviitearvot paljon tasaisemmiksi. Ja Aukenilla, no hänellä on useita, useita lapsia, minulla itselläkin on muutama, niin komissio tahtoo politiikassaan mahdollisimman kunnianhimoisesti toimia ja sitten välitämme asiat parlamentille ja keskustelemme parlamentin kanssa. Nämä ovat alkuperäiset ehdotuksemme ja minä voin toistaa sen, mitä jo itse aluksi sanoin, olen käynyt kaikissa 28 jäsenvaltiossa, olen keskustellut usein myös kansallisten kansanedustuslaitosten kanssa ja korkeampia tavoitteitakin on toivottu, mutta 40 prosentistakin. Minä olen tässä nyt seitsemän kuukautta käynyt matkoilla joka suunnassa ja meitä on pyydetty toimimaan myös kunnianhimoisemmin tämän BKT per capita tavoitteen kanssa neuvoston ehdotuksen pohjalta kuitenkin on aika vaikeaa tätä BKT per capita vaatimusta vielä korjata. Sitten tässä täytyy tietysti puhua energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energiavaroista erikseen. Ja me olemme tässä nyt sitten matkalla vastaamaan omiin sitoumuksiimme. Ja sitten vielä muutama sana ratifioinnista. Komissio pyrkii nyt vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että me voisimme sitten yhdessä 28 valtiona toimia ja sen jälkeen jäsenvaltiot sitten ratifiointimenettelyn saisivat loppuun ja sitten 28 ratifiointivälinettä yhteen kerättäisiin. Mutta jos me emme nopeasti tätä saa ratifiointia, ratifioitua, niin sitten saattaa käydä niin, että Pariisin sopimus ilman Euroopan unionia astuu voimaan. Ja se kyllä olisi suoranainen painajainen. Eli kyllä me kovasti pyrimme toimimaan ja painostamaan ja toivon, että tämä valiokunta ja myös täysistunto saa tämän painostuksen käyttöön ja näin sitten jokainen jäsenvaltio voisi sitten nopeasti ratifioida tämän, jotta me saamme sitten 28 valtion rati, laillisen ratifioinnin tälle ja näin sitten meillä olisi riittävästi jäsenvaltioita ja komissio mukana Pariisin sopimusta ratifioimassa. Tämä ei ole mitenkään helppoa, mutta kyllä komissio tässä kaiken puhtinsa asian eteen käyttää. Thank you very much. And now we can go with the second. Kiitoksia. Ja sitten toinen kysymyskierros. Ensimmäisenä Kostinjo. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Minä uskon, että meillä pitäisi kaikilla olla tässä yhteinen tavoite ja toimia konkreettisesti ja niin kuin sanoitte, nopeasti tässä täytäntöönpanossa ja ratifioinnissa. Haluaisin kuitenkin, varsinkin kun kyse on metsätaloudesta, tässä ottaa kaksi perusperiaatetta esille. Mielestäni ei ole oikein, jos metsästä tehtäisiin hiilivarasto, koska tässä kun ajatellaan meidän talousmetsiä, niin niiden merkitys on todella laaja. Ja kun ajatellaan kestävää metsätaloutta, niin se voi todellakin olla merkittävässä roolissa myöskin ilmastonsuojelussa. Puhuitte tarkoista päivämääristä ja tiedoista. Ja tässä on mielenkiintoista, että tässä ei tule tätä eri potentiaalia, kun ajatellaan metsän istuttamista, koska meillähän on eri tilanne eri jäsenvaltioissa siinä mielessä, että kuinka paljon voidaan metsittää. Ja totta kai esimerkiksi Suomella, Ruotsilla, Itävallalla on ehkä enemmän sitäkin ongelmaa, että metsä on jopa hiukan liikaa paikkapaikoin. Joten tässä laskumallissa tämä ei ole hyvä näille tietyille maille ja sekin tulisi ottaa huomioon. Ja sitten vielä kysymys, että missä mielessä mielestäni tämä LULUCF-ehdotus toimisi myöskin kannustimena aktiiviselle metsänhoidolle, varsinkin kun ajatellaan esimerkiksi metsäpohjaisia tuotteita nimenomaan biotalouden puitteissa. Ja sitten minua kiinnostaisi myöskin, että miten nämä hyvitykset otetaan huomioon, eli kun ajatellaan taakanjakoa, LULUCFn osalta, miten tämä voitaisiin oikeuttaa, mm, koska se vaikuttaa kuitenkin kielteisesti tiettyihin sektoreihin. Tämä, tässä mennään hiukan tavoitteen ohi. Ja sitten tämä laskutettavuus esimerkiksi non-ETS-puolella, miten se toimisi? Ja kun ajatellaan tätä rajallista laskukaavaa, niin onko tämä tarkoitus rajoittaa ainoastaan tähän maatalouteen vai onko sen tarkoitus mennä pidemmälle? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Iso-Britannian mahdollinen EU-ero, niin sanottu Brexit, vaikuttaa kyllä melko laajasti eri osa-alueisiin. Onko teidän puoleltanne eh, jo nähtävissä joitakin skenaarioita, näkymiä tätä varten? Ja pystyttekö sanomaan jotain jo siitä tässä vaiheessa? Thank you very much, Mr. Kiitos sitten Brannen. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, ehkä muistatte, kun olimme Pariisissa viime vuoden lopulla, keskustelimme lyhyesti Koillis-Englannin tulvista. Sehän on yksi seuraamuksista ilmastonmuutoksen yhteydessä ja ilmastonmuutokseen pitää puuttua mahdollisimman monilla rintamilla – Eli oli hienoa nähdä näitä ehdotuksia, joita tuli komissiolta kesän aikana. Tämä vuoden 2030 ilmastopaketti ja sen mukaan ottaminen EUn ilmasto- ja energiapuitteisiin. Se on hyvä askel eteenpäin. Viljelijät eivät ole kunnolla olleet mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja LULUCF Suunnitelma tekee tästä nyt mahdollista. Kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että LULUCF on otettu mukaan näihin ilmasto- ja energiapuitteisiin. Se on hyvä asia, mutta se ei saa johtaa siihen, että ollaan vähemmän kunnianhimoisia EU:ssa. Ja sitten viljelijöiden ja metsänhoitajien on saatava kannustimia. Ja tähän täytyy miettiä sitten sitä, pitäisikö uudistaa vähän metsänhoitosääntöjä. Ja sitten te aikaisemmin sanoittekin, että EU-ssa tilanne on hyvin erilainen eri osissa ja ehkä tällä tavalla voitaisiin puuttua siihen ja kuitenkin sallia se, että jäsenvaltiot itse hoitavat metsänhoitopolitiikkansa. Ja sitten millaisia kannustimia voitaisiin ottaa käyttöön? Onko siellä viljely, ja metsäala mukana, käytetäänkö enemmän puuta esimerkiksi rakennusalalla. Ja joku aikaisemmin puhui siitä, että meidän täytyy kiinnittää paljon enemmän huomiota maaperän laadun parantamiseen. Ne olisivat ehkä oikeat kannustimet. Kiitos. Thank you very much. Now Miss Kiitos sitten Wisniewska. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. On täysin ilmiselvää, että yksi tärkeistä tekijöistä, joka nyt LULUCFn muodosta päättää, on se, että millaisia velvoitteita Pariisin sopimuksesta tulee, kun ajatellaan ilmastonmuutosta – ja tässä korostetaan myöskin sitä, miten tärkeitä metsät ovat tässä yhteydessä, ja tämä on mielestäni ilahduttava asia. Haluaisin esittää kysymyksen tässä yhteydessä. Artikla 7 asetuksessa, ei e siellä todetaan, että rajoitteet vastaavat noin 200 miljoonaa tonnia hiilidioksidi osuudelta. Ja nämä voitaisiin tässä ottaa mukaan esimerkiksi maankäytön osalta. Jäsenvaltiotkin ottivat tämän luvun vielä esiin. Eli tämä rajoitustapa johtaa siihen, että tietyt maat eivät kykene käyttämään koko potentiaaliaan metsien osalta, kun taas sitten tuo yläraja on sellainen, että sitä mm, toiset eivät pysty käyttämään. Joten asetuksessa tätä hiilidioksidin vähentämisefektiä ei oteta huomioon. Miten te nyt näette tämän tilanteen, kun näytetään tätä 82 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vastaavaa osuutta? Euroopan neuvostohan on sitä mieltä, että metsiä pitäisi käyttää – käyttää hiilinieluina aivan täysin. Miltä nyt näyttää tämä yläraja hiilinielujen osalta yksittäisten jäsenvaltioiden kohdalla? Entäs miltä näyttävät nämä perusteet Pariisin sopimuksen kohdalla nämä vaikutukset, koska nämä ovat ratkaisevan tärkeitä tässä kysymyksessä. Kiitos. Thank you very much. Now, Mr. Kiitos sitten Hoisling. Ja, herr Kommissar, ich, wir erkennen ja an, dass... Kiitoksia. Me tiedämme, että yritet saada tätä sopimusta eteenpäin, mutta olisi todella ikävää, jos Eurooppa ei tätä nyt tee tänä vuonna. Ja jos meillä ei ole edelläkävijöitä, vaan jäljessä tulijoita. Ja siksi saatte parlamentin tuen, jos saatte tämän sopimuksen nyt solmittua, mutta mielestäni näissä ehdotuksissa oli vähän liikaa joustavuutta. En vastusta sitä, että maankäyttö ja siihen liittyviä sääntöjä otetaan mukaan, mutta tiedämme, kuinka vaikeaa näitä asioita on laskea. Me puhumme näistä iluk-tekijöistä pitkään ja sitten tutkijoiden kanssa olemme keskustelleet paljon siitä, millä tavalla nämä voidaan laskea – Esimerkiksi metsien laskeminen on vaikeaa eri osissa Eurooppaa. Ja sitten kuinka paljon sitten esimerkiksi käytetään rakentamiseen puuta, kuinka paljon puuta poltetaan, niitä on hyvin vaikea laskea. Mutta mielestäni me emme saa tehdä niin, että maan käyttö lasketaan mukaan energia-alaan. Se on hyvin vaarallista. Jos kaikki asiat laitetaan yhteen pataan ja sekoitetaan, niin silloin tietyt alat pääsevät pälkähästä. Meidän täytyy pyrkiä nyt vähentämään päättäväisesti päästöjä. Se on kaikkein olennaisinta tässä. Minä pelkään, että me katsomme maailmaa ruusunpunaisten lasien läpi, ja sitten kun katsomme todellisuutta, niin Tiedämme, että energia-alalla tilanne ei ole kovin paljon parantunut, mutta sitten kun katsotaan metsäkysymyksiä, maankäyttöä, niitä on äärimmäisen vaikea laskea, eikä niitä pitäisi ottaa tähän keskiöön. Eli kyllä niitä voidaan laskea, mutta ne eivät voi olla pohja näille päästölaskelmille. Now Mr. Linz. Kiitos sitten Linz. Vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Ihan lyhyt kysymys. Tehän sanoitte, että haluatte vähentää byrokratiaa ja että voidaan yhdistää näitä kirjaamis- ja laskumenettelyitä ja että juuri PK-yrityksille se olisi hyväksi. Eli miten komissio aikoo toimia tässä? Ainahan puhutaan siitä, että PK yrityksillä on hyvin paljon raportointivelvollisuuksia. Eli miten tämä sitten toimii kansallisella tasolla, jotta tähän ei nyt tule mitään liikaa byrokratiaa lisää. Thank you very much. And now Mr. Pagnon. Kiitos sitten Pagnon. Monsieur le commissaire, tout d'abord. Niin, kiitokset. Niin, tässä nyt on lainsäätöehdotus saatu liikenteestä, jätehuollosta, rakennuksista ja niin poispäin. Onnittelut siitä. Tässä kyse on 60 prosentista hiilidioksidipäästöjä Euroopan unionissa. Minulla olisi seuraavat kysymykset esittää, ehkä myös sitten täsmennystoiveita seuraavista asioista. Ehdotuksessanne siis annatte yhdeksälle jäsenvaltiolle mahdollisuuden hiilipäästöjä käyttää enemmän kun kyse on muiden alojen hiilipäästöjen vähentämisestä liikenteessä, rakennealalla, maaseutu, maanviljelyskysymyksissä. Eli näitä hiilihyvityksiä voisi sitten pyrkiä käyttämään parantaakseen tilannetta sektoreilla, joilla tilanne on helpompi, huono, huonompi. Eli miten me voimme sitten vuoteen 2020 todellakin nyt taata sen, että näitä hyvityksiä niiden ja näiden muiden päästömahdollisuuksien käyttäminen ei sitten vie, vesitä varsinaisia päästötavoitteita. Ja sitten tätä hyvitysjärjestelmää, jos ajatellaan jotakin jäsenvaltiosta, joka 100 tonnia hiiltä sitten tuottaa, mutta sitten voi sitoa tietyn summan hiiltä ja pääsee sitten täysin nollatilanteeseen, neutraaliin tilanteeseen, jos kyse on vaikka hiilinieluista tai metsistä, jotka on sitten 2020 metsä- ja ilmastopaketista jätetty pois. Niin, kiitos tästä mahdollisuudesta Kylläkin, mutta eikö tässä nyt jää sitten jäsenvaltioille sellainen käsitys, että oikeastaan voisi vähentää hiilipäästöjä, mutta se ei sitten vaikuttaisi varsinaisesti ilmastovaatimuksiin. Kiitos, Ten Duncan. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Olette hyvin hankalassa tilanteessa. Viime vuonna komission puheenjohtaja, kun hän puhui EUn tilanteesta, niin tämä oli juuri ennen Pariisia ja hän pyysi anteeksi sitä, että hän ei maininnut ollenkaan ilmastokysymyksiä ja hän sanoi, että hän lähettäisi muistion meille, mutta hän ei tehnyt näin. Ja todellakin tässä tarvitaan johtajuutta ja todellakin toivon, että kuulemme nyt tässä seuraavassa puheenvuorossa todellakin jotakin komission taholta, koska sit se on puuttunut nyt ikävä kyllä. Ja meidän täytyy myöskin tunnustaa tämä virtahopa täällä huoneessa, eli Brexit. Ja nyt jos puhutaan taakanjaosta ja yhdistyskuningaskunnan poistetaan, niin tämä on sitten EUlle entistä suurempi haaste. Ja meidän täytyy todella katsoa tätä nyt vakavasti koska se aiheuttaa painetta, lisää painetta näille maille. Ja yhdistynyt kuningaskunta voi varmastikin toimia tässä mukana, mutta olen tietoinen siitä, että taakasta tulee entistä suurempi näille muille EUn valtioille. Kiitos. Thank you very much. Now Miss Peter. Kiitos sitten Peter. Hvala gospodine predsjedniče. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olitte paikalla komission jäsen. Pidän hyvänä näitä uusia lainsäädäntöehdotuksia, meidän täytyy panna täytäntöön EUn ilmasto- ja energiapolitiikkaa, mutta nämä uudet ehdotukset, ikävä kyllä, eivät kuitenkaan hyödynnä riittävällä tavalla mahdollisuuksia puuttua metsiin. Kroatia ja muutkin maat, joissa on kestävää metsänhoitoa, ovat jääneet nyt tässä paitsioon. Kroatiassa 40 prosenttia maapinta-alasta on metsiä ja Kroatiassa on hyvin paljon 80-90-vuotiaita metsiä, jotkut metsät ovat yli 100-vuotiaita. Ja vuosittainen kasvu on 6,2 kuutiometriä. Ja tämä kaikki osoittaa, että Kroatiassa on hallinnoitu hyvin metsiä, eikä enää voida lisätä metsien pinta-alaa. Mutta näissä ehdotuksissa ei riittävästi ole otettu huomioon tämänhetkistä tilannetta. Ja siksi haluaisin tietää, mitä suunnitelmia komissiolla on kun katsotaan sitä, millä tavalla vanhat eurooppalaiset metsät vaikuttavat Euroopan unionin yhteiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan. Fjellner. Kiitos sitten Fjellner. Thank you very Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä LULU-CF-ehdotus voisi olla erittäin vahva kannustin sitä, että käytettäisiin kestävää metsänhoitoa tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita metsällä, puulla, mutta kun luin tämän ehdotuksen, niin ikävä kyllä tässä keskitytään enemmän metsän hoitoihin siinä suhteessa, että pyritään valvomaan tätä. Ja no se ehkä voisi toimiakin, jos tätä verrattaisiin metsän kasvuun, jotta voitaisiin vähentää metsien vähentämistä, mutta, mutta en kuitenkaan nyt ymmärrä tätä yhteyttä. Eli tässä pitäisi verrata nyt näihin referenssitasoihin punkaatoa, mutta todellisuudessa se kuitenkin jotenkin sen tarkoituksena on heijastella metsänhoitoa, niin kuin tänä päivänä, mutta niin kuin toteatte artiklassa 8.3, tämä asiakirja koska tavoitta ennen 2009, eikä mitään uudempaa ole olemassa, mutta seitsemän vuotta näitä eri strategioita. Ja kun ajatellaan biomassaa, niin se on, se on historiallista, se on valtaisaa. Ja jos nyt yhden asian tässä haluaisin vielä toistaa, niin tiedämme, että on Metsän kaato on 60 prosenttia metsän kasvuun verrattuna Euroopan unionissa ja tässä ehdotuksessa, että yritän pitää siitä kiinni tästä vuoden 2009 tasosta, tässä tämä on täysin ristiriidassa, kun ajatellaan näitä toimenpiteitä, talouskasvua ja muuta. Ja tätä ei voida helposti myydä esimerkiksi maille, kuten Ruotsille, jossa viimeisen 90 vuoden aikana me olemme kaksinkertaistaneet kaadon, mutta kuitenkin metsien määrä on lisääntynyt 90 prosentilla. Siis tässä me olemme tehneet kummankin asia, mutta tässä on tilastollinen ristiriita. Joten teidän täytyy katsoa näitä referenssiviitetasoja ja muuttaa tämä, jotta voitaisiin tukea tätä fossiili, fossiilitonta tulevaisuutta. Missä Kiitos Juuso. Sí. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kiitoksia, että esittelitte näitä uusia ehdotuksia. Minäkin kannatan sitä, että Pariisin sopimus ratifioidaan mahdollisimman nopeasti. Se olisi hyvä merkki EUlta muulle maailmalle. Ja sitten nämä ehdotukset, No te tiedätte minua paremmin, että monet alat ovat huolissaan tästä ehdotuksesta, koska he eivät tiedä, miten tämä tulee niihin vaikuttamaan. No, vaikka meille tulee nyt näitä ehdotuksia, esimerkiksi perinteiset biopolttoaineet vuoden 2020 jälkeen, niin meidän täytyy edetä. Meidän täytyy siirtyä uusiin polttoaineisiin, mutta viljelijät ovat huolissaan tästä kysymyksestä. Eli tämän tyyppisten polttoaineiden kiintiö vähenee vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä ei ole ehdottanut mitään ongelmia elintarviketuotannossa, ja lisäksi he tekevät rehualan kanssa yhteistyötä, kuten tiedätte. Ja suuri osa näistä jäänteistä menee eläinproteiiniin ja maaseudulla on myöskin työpaikkoja ja muuta toimintaa. Eli pitäkää mielessä tämä. Kuten sanoitte, on hyvä, että yksinkertaistetaan näiden päästöjen laskutapaa, mutta minua huolestuttaa se, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta me emme saa tehdä sellaisia ehdotuksia, joita on mahdotonta noudattaa. Joko noudataan sääntöjä ja meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja realistisia tässä toiminnassa. Kiitos. Thank you very much. And now commission. Kiitoksia. Nyt sitten komission jäsen, olkaa hyvä. I don't know, I don't know. No. Kiitokset kaikille jäsenille kysymyksistä ja huomioista. Tämä tosiaan on monimutkainen asia ja tosiaankin, mutta kuitenkin tämä on neuvoston ja komission yhteisymmärrys maanviljelyksestä, puhuttiin myös yhteisestä maatalouspolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta maatalouspolitiikkaan ja, ja myös sitten LULUCF-asiat sama, samoilla linjoilla oltiin neuvoston kanssa. Duncan ja toinenkin jäsen puhui, viittasivat Brexittiin. Kun ehdotus siis tehtiin, niin oikeudellisesti ajateltuna tämä kansanäänestys ei ole muuttanut mitään, koska unionin jäsenenä hän yhdistynyt kuningaskunta säilyy ja unionin lainsäädäntö edelleenkin siellä tulee sovellettavaksi. Ja myös tietysti täytyy muistaa, että yhdistynyt kuningaskunta on aina asettanut itselleen korkeatasoiset ilmastotavoitteet. No miten sitten käy, jos tuo artikla 50 tulee toteutettavaksi. No on liian varhaista puhua asiasta, koska sitten täytyisi myös sitten tietää enemmän tuosta pois sopimuksesta ja unionin tulevaisuudesta, mutta nyt vie mitään muuta ei tapahdu, ei komissio voi nyt tehdä mitään muuta kuin jatkaa sovitulta pohjalta. On esitetty monia kysymyksiä siitä, mitä maankäytön muutokselle ja metsätaloudelle tapahtuu, jos ajattelemme näitä eri hyvityksiä ja taakanjakoa. No meidän täytyy nyt sitten miettiä tätä selvästi. Jos ajattelemme LULUCF-sektoria, ja siellähän meillä on tuo lisäjoustoon määriteltynä korjaamaan tilannetta – kun kyse on taakanjaosta, joka perustuu LULUCF-ään. Ja teille, tässä täytyy olla nyt selvä tasapaino olemassa. Kaikkien päästöjen täytyy olla tasapainossa. Muuten jäsenvaltioilla on täysi vapaus miettiä sitten metsäpolitiikkaansa, politiikkaansa, maankäyttöänsä ja metsien hallintaa rajatta. Mutta jos sitten näitä hyvityksiä käyttää, niin sielläkin on oma rajansa. Sillä kun me mietimme näitä laskentaperusteita ja laskentasääntöjä ja hyvitysten käyttöä LULUCFssä, niin sehän on rajallinen. Ja näin potentiaali on 100 miljoonaa tonnia 2000 2021-2030 aikajaksolle. Jos me tarjoamme tällaisen määrän käytettäväksi, niin silloin kuljetuksissa, rakennuksessa, maanviljelyksessä ei tarvitse vähennyksiä tehdä eh, ympäristöpuolella hetkinen, onko tämä oikein, kysyn tätä asiantuntijaltani. Niin siis meidän täytyy jonkunlainen raja nyt asettaa. Ja raja on asetettu 180 miljardiin ja se on jaettu jäsenvaltioille mielestäni hyvinkin reiluin kriteerein. Sillä me olemme ottaneet huomioon ne prosenttiluvut, jotka liittyvät maantalouspäästöihin suhteessa kokonaiskasvihuonepäästöjen määrään. Eli näin maatalouspuolella on enemmän kapasiteettia myös sitoa hiiltä, mutta siellä on tietyt rajalliset arvot laskettuna. No, uskon, että lopullinen välitysratkaisu sitten pitää jäsenvaltioiden kannasta kiinni eri ponnisteluista eri sektoreiden välillä. Ja jos ajattelen tuota miljoonaa tonnia, niin se sitten riippuu jäsenvaltioiden taloussektoreista. Kyllähän jäsenvaltioilla on siis vapaus tässä toimia sektoreittain. Ja sitten toisaalta menestyksekäs siirtymä vähähiiliseen talouteen kaikilla talouden aloilla. Emme me voi sitten sanoa, että kuljetuspuolella ei tehdä mitään, eikä maakäytön puolella, eikä rakennuspuolella mitään, koska kaikkien alojen täytyy tähän osallistua. Muussa tapauksessa me emme pääse tavoitteisiin. Ja tätä uutta avoimuutta siis tarvitaan, ja se mitä nyt tapahtuu LULUCFn puolella, maankäytön ja metsätalouden puolella, niin ne maat, joilla on oikein hyvä metsätalous ja metsänhallinta, niin ne voivat käyttää minkä tahansa määrän näitä hyvityksiä tuolla LULUCF-kentällä. Eli jos jollakin maalla on suurta potentiaalia, niin tietysti päästöillä on selvä enemmistö rajansa. 180 on jaettu siis valtioille. Sitten on tietysti esimerkiksi Slovakia 1,2 miljoonaa tonnia, sitten puolestaan esimerkiksi Ranska 58 miljoonaa. Eli tässä on joku tietty korkein enimmäistaso määriteltynä. Ja me myös tietysti emme ole sanoneet, että puuta tai biopolttoaineita ei saisi käyttää. Tämä biomassa vähentäminen lasketaan sitten jokaisen jäsenvaltion muihin sitoumuksiin nähden ja näin ne sitten otetaan huomioon esimerkiksi kestävän rehun ja kestävän polttoainetuotannon laskelmia tehdessämme. Me olemme tutkailleet myös sitten biomassaa myös tässä ehdotuksen pohjana. Eli kyllä tässä kokonaisuudessaan tasapainoon on päästy. Kysyttiin myös sitä, mitä tapahtuu ja miten voidaan sitten vertailla näitä muihin maihin nähden. No, ne maat, jotka ovat sitoutuneet Kioton pöytäkirjaan, niin ovat käyttäneet sitten metsätalousmetodia ja siitä on käyty kansainvälistä keskustelua 2005-2011 ja näin käyttävät tätä koodistoa ja sitä pitäisi käyttää sitten 2013-2020 aikakaudella. Ja Pariisin, Pariisin sopimuksessa on luotu puitteet maankäytölle, maankäytön muutoksille ja maametsätaloudelle tulevaisuutta varten, mutta tätä ei ole vielä olemassa. Ja siksi päätettiin, että jäsenvaltiot välittävät tietoa täysin avoimesti joka tapauksessa, ja unioni on päättänyt edetä Kioton pöytäkirjan pohjalta jäsenvaltioilla sitten saattaa olla toisenlaiset näkemykset unionin ulkopuolella, mutta jäsenvaltioissa täytyy ottaa nyt huomioon tuo siirtymäaika ja Pariisin sopimuksessa on hyvin tällainen sofistikoitunut siirtymäkausimenettely. Sitten Lins tiedusteli PK-yritysten tilannetta taakanjaossa ja päästökaupassa. No päästökauppa-asiassa meillä on tuo 11 000 energiatehoka intensiivistä yritys vastassa ja niiden täytyy tietysti sitten jäsenvaltioiden ponnisteluihin kiinnittää huomiota. Ja taakanjaossa jäsenvaltioilla on täysvapaus tehdä päätökset eri sektoreilla, kuljetuspuolella esimerkiksi suhteessa rakennukseen, ne laskevat itse nämä määränsä ja tekevät omat valintansa. Eli rajoja ei tällä tavalla väli, laadita pakosta, vaan jäsenvaltioiden vastuulle tämä kuuluu. Me olemme siis määritelleet ainoastaan tavoitteen ja sitten laskemme, miten tavoite saadaan täytettyä. Parnio esitti hyvin monimutkaisia kysymyksiä, se on päivän selvää. Yhdessä kysymyksessä hän tiedotteli artiklan kolme määritelmää näiden, al, näiden lupien muokkaamisesta 2017-2020 aikakaudestakin mainittiin. Ja vuosittaisista päästöistä ja 2017-2020 unionin määrä on 39 miljoonaa päästöoikeus, päästöoikeutena. No, ja tämä kaikki tapahtuu 2020 tavoitteiden lisäksi. Kaikilla jäsenvaltioilla on nyt jo korkeammat tavoitteet joka tapauksessa, mutta meidän täytyy joitakin erityismekanismeja laatia jäsenvaltioille tilanteen korjaamiseksi. Tämä on aika monimutkainen asia. On muutamia valtioita, joille tämä aihe on tietysti hyvinkin olennainen. Ja sitten Peter kotti esille tämän metsähallinnon LULUCFssä metsän, metsätalous kuuluu jäsenvaltioille ongelmatta. Jos LULUCFssä haluaa näitä hyvityksiä käyttää taakan ja on näkökulmasta, niin se ei tällä hetkellä ole mahdollista, koska metsäviitearvoja, arvot perustuvat jäsenvaltioiden välittämiin laskelmiin ja tietoihin ja komissio delegoidun säännön pohjalta sitten palaa asiaan ja pyytää mahdollisuutta luoda mm, käyttöoikeuksia sitten tulevaisuutta varten ja miksi metsätalous on otettu huomioon LULUCFssä, mutta puolestaan jätetty joustojärjestelmästä ulkopuolelle. No, metsätalous on siis tässä ollut mukana LULUCFssä kieton pöytäkirjasta lähtien, mutta se on jo kuitenkin vapaaehtoinen, se on jäsenvaltioiden päätöksen varassa. Joka tapauksessa kuitenkin on hyvin tiedossa, että metsätalouden ja hiilen sitomisen laskemisjärjestelmä on hyvin monimutkainen. Me parantelemme sitten ehdotustamme 2020 ajan jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot ovat välittäneet tietonsa ja laskelmansa maankäytöstä ja sen muutosta ja metsätaloudesta, jotta voimme saada sitten käytettyä oikeita viitearvoja. Ja näin ollen sitten jäsenvaltiot joulukuuhun mennessä 2018 mennessä välittävät meille maitsataloustietonsa ja uudet viitearvot, jo, jonka jälkeen sitten komissio voi tehdä päätöksen siitä, että metsätalous päästö puolta voidaan myös käyttää kokonaista jaosta. No minä luulen, että olen suurimman osan kysymyksiä nyt sitten saanut käsiteltyä. Jos en ole, niin sitten kirjallisesti palaan. Ja Dunkankin esitti tarkan kysymyksen unionin tilan, tilasta, mutta siihen sitten keskiviikkona varmasti palaamme. Thank you very much. We have to thanks, uh, Kiitoksia. Kiitokset komission jäsenelle tästä tilaisuudesta saada vähän lisätietoja näistä ehdotuksista. Varmaan voimme päättää kokouksen. Muistuttaisin vain, että valiokunnan seuraava kokous on 89. syyskuuta. Ja hyvää ruokahalua!